monsieur le président chers collègues puhemies arvon kollegat notre dame oli elämän ensimmäinen katedraali. Olen asunut Pariisissa, olen Pariisin kansalainen. Olen italialainen myös. Olen eurooppalainen. Ja olen sydämeni on kokenut kovan kolauksen, kuten muillakin eilisten tapahtumien jälkeen Pariisissa. Me seisomme ranskalaisten rinnalla, Ranskan rinnalla. Se, mitä tapahtui, ei ole asia, joka voi noin vain jäädä unohduksiin. Nyt pitää toimia, kaikkien pitää toimia. Eräs ehdokas edustaja siis ehdotti, että kerättäisiin tänään rahaa. Hän laittaa tuollaisen keräyslippaan tuonne. Ja voimme laittaa tämän päivän tulomme siihen, lähettää solidaarisuuden viestin ja yrittää uudelleen rakentaa se, mikä pitää rakentaa katedraalissa. Tämä on viestimme, myönteinen parlamentin viesti. Haluan myös parlamentin nimissä kiittää kaikkia ranskalaisia pelastajia, palomiehiä ja naisia, jotka eilen taistelivat tulta vastaan, joka tuhosi katedraalia. Luotan siis teihin. Uskon, että tämä viesti Euroopan parlamentista lähtee. Ja varmasti komissio ja neuvosto ovat tässä mukana ja pyrkivät auttamaan Ranskaa, ranskalaisia ja muita eurooppalaisia. Kiitos. La seduta è aperta. Istunto alkaa ensin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista koske, käsitelleet 10. huhtikuuta 2019 pidetyn Euroopan neuvoston kokouksen päätelmät. Ensin puheenvuoron saa Euroopan neuvoston puhemies Donald Tusk. Kiitos puhemies. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät ystävät. Haluaisin tässä osoittaa solidaarisuutta ja lohdut, esittää lohdutuksen sanoja Ranskalle ja Ranskan kansalaisille Pariisin tragedian myötä. En sano tämän pelkästään Euroopan neuvoston presidentin nimissä, vaan Gdanskin kansalaisena 90 prosenttia on tuhottu ja sen jälkeen jälleen rakennettu. Tekin tulette jälleen rakentamaan katedraalinne Strasbourgista Ranskan Euroopan unionin pääkaupungista. Vetoan kaikkiin 28 jäsenvaltion osallistumaan tähän prosessiin. Tiedän, että Ranska pystyy siihen yksinkin, mutta tässä kyseessä on paljon enemmän kuin pelkästään materiaalinen apu ja tuki. Notre Damin palo on tehnyt meidät tietoisiksi siitä, että meitä sitoo joku syvempi suurempi asia kuin sopimukset. Ymmärrämme tänään paremmin sen, mikä on meille yhteistä. Me tiedämme, kuinka paljon voimme menettää ja että haluamme puolustaa tätä yhdessä. Viime viikolla Euroopan neuvosto 27 valtion päämiehen kanssa yhdessä yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kanssa myönsi pidennyksen artikla 50 soveltamiselle – 31. lokakuuta tätä vuotta asti. Tämä pidennys antaa poliittista tilaa ja mahdollisuutta löytää Britannialle tiensä ulos Euroopan unionista. Toivottavasti he käyttävät tämän ajan parhaalla mahdollisella tavalla. Euroopan neuvosto odottaa selkeää viestiä yhdistyneeltä, kuningaskunnalta siitä, miten he aiovat edetä. Jos sopimus ratifioidaan, pidennys jakso päättyy seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä eli yhdistynyt kuningaskunta lähtisi sinä päivänä Euroopan unionista. On selvää kaikille, että uudelleen ei avata erosopimusneuvotteluja. Kuitenkin, jotta helpotetaan ratifiointiprosessia, Euroopan unioni 27 on valmis uudelleen harkitsemaan poliittista julistusta tulevasta suhteesta, jos yhdistyneen kuningaskunnan kanta kehittyy. Viime viikolla Euroopan neuvosto muutti sitä, miten annetaan paljon lyhyempi pidennys, mitä eh, yhdistynyt kuningaskunta pyysi, ja vaihtoi sen pidempään pidennykseen. Minä ehdotin tätä, koska mielestäni sillä on selkeitä etuja. Ensinnäkin vain pitkä pidennysjakso varmistaa sen, että kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä, esimerkiksi tämänhetkisen erosopimuksen ratifiointi tai lisäaikaa uudelleen harkita Brexittiä, jos tämä on Britannian kansan tahto. Toiseksi tämä pidennys mahdollistaa sen, että EU keskittyy muihin prioriteetteihin, jotka ovat vähintään yhtä tärkeitä. Esimerkiksi Yhdysvaltain kauppa tai uusi EU-johtajuus. Tiedän, että jotka, jotkut ovat ilmaiset pelkonsa siitä, että yhdistynyt kuningaskunta haluaisi häiritä tänä aikana EUn toimintaa, mutta EU27 ei antanut periksi tällaiselle pelolle ja tällaiselle pelottelulle. Itse asiassa heti alusta pitäen Brexit-prosessissa yhdistynyt kuningaskunta on ollut rakentava ja vastuullinen EU-kansalainen ei ole mitään syytä uskoa, että tämä muuttuisi. Kolmanneksi, joustava pidennys lykkää ainakin yli kuudella kuukaudella mahdollisuutta siihen, että Britannia lähtisi ilman sopimusta. Eli kansalaiset yritykset ovat saaneet näillä, näinä epävakaina aikoina jonkinlaista vakautta elämäänsä. Yksi vaikutuspäätöksellämme on se, että Eurooppa-vaalit pidetään ensi kuussa Britanniassa, ja tätä asiaa pitää käsitellä vakavasti, koska yhdistyneen kuningaskunnan jäsenet parlamentissa tulevat olemaan muutamia kuukausia ainakin, ehkä pidempäänkin Euroopan parlamentissa. He ovat täysiä jäseniä Euroopan parlamentissa, kaikki ne oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Puhun tästä tänään, koska minä vastustin kovasti sitä, että pidennysjakson aikana yhdistynyt kuningaskunta sitä ikään kuin kohdeltaisiin toisen luokan jäsenenä. Näin ei voi olla. Siksi myös pyydän, että te hylkäätte tällaiset ehdotukset, jos täällä sellaista ehdotettaisiin. Tiedän, että molemmin puolin Englannin kanalia kaikki, myös minä itse, olemme aivan uuvuksissa Brexitin kanssa, ja se on aivan ymmärrettävää. Kuitenkin kysymys ei ole siitä, että käyttäisimme tätä tekosyynä, että hoidetaan se homma nyt pois, vain sen vuoksi, että meitä väsyttää. Meidän on jatkettava Brexitin käsittelyä avoimin mielin ja mm, sivistyneesti. Mitä tahansa sattuukaan, yhteinen kohtalo on meidän ja me olemme ystäviä myös jatkossa. Euroopan neuvostossa yksi johtajissa varoitti, ettei pitäisi uneksia ja ajatella, että brexittiä voitaisiin kääntää. En vastannut siihen siihen aikaan, mutta tänään nyt teidän edessänne haluaisin sanoa, että tänä historian vaikeana ajankohtana me tarvitsemme myös unelmia ja uneksioita. Emme me voi kääntyä fatalismin puoleen. Minä en ainakaan lopeta siitä uneksimista, että meillä olisi parempi ja yhtenäisempi Eurooppa jatkossa. Tämä on viimeinen kokouksemme tällä toimikaudella. Toivottavasti saan tilaisuuden tavata suurimman osan teitä myös vaalien jälkeen. Kiitokset. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti, hyvä puheenjohtaja. Seuraavaksi Jean-Claude Juncker, komission puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Monsieur le Puhemies, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Eilen oli kauhistuttava päivä kaikille niille, jotka rakastavat Ranskaa ja Pariisia. Meidän kaikkien elämässä Pariisi ei ole mikään neutraali paikka. Se on paikka, johon rakastumme aina uudestaan se, että nyt on tragedia kohtaa tuota kaupunkia, joka liittyy arkkitehtuuriin, mutta myös ranskalaisten elämään. Ja että tämä nyt tuhoutui no-, noissa liekkeissä. On kauhistuttavaa, koska monet äh, vierailevat Notre Damessa, joten tämä sattuu sydämeen. Eilen merkittävä osa Ranskaa on vahingoittunut vakavasti ja olemme kaikki ikään kuin leskiä tässä ja näin ollen haluaisin ilmaista ranskalaiselle ystävällemme meidän survaittelumme komission puolesta. Yritämme auttaa Ranskaa mahdollisimman paljon. Eurooppa on loukkaantunut, Ranska on loukkaantunut, Pariisi on loukkaantunut, me olemme loukkaantunut ja osoitamme solidaarisuuttamme ranskalaisille ystäville. Uh, Eurooppa-neuvosto päättyi aamuyön tunteina viime torstaina. Sen jälkeen komissio ja minä olemme keskittymässä moniin muihinkin kysymyksiin, jotka liittyvät unionin toimintaan keskitymme myönteiseen esityslistaan ja agendaan. Näin olen halunnut puhua lyhyesti. Viime viikolla Euroopan neuvosopimuksessa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa teki vastuullisen päätöksen myöntää jatkoaikaa 50 31. lokakuuta asti tänä vuonna. Tämä oli hyväksyttävä lopputulos nel- kolmesta pääsystä ensinnäkin ja tämän talon tuella hyväksymme tarvittavat valtumisjärjestelyt ja olemme valmiit sopimuksettomaan Brexitiin, mutta unionimme ei hyötyisi mitenkään heikossa tilanteessa UKssa. Ainoat, jotka hyötyisivät, ovat ne, jotka vastustavat monenvälisyyttä ja haluavat heikentää globaalia juridista järjestystä. Ja joka tapauksessa me tule ikinä potkimaan pois ketään jäsentämme. Toiseksi olemme suojanneet tämän talon toiminnan ja kaikkien toiminnan integriteetin, jos UK on jäsen 23. toukokuuta sen pitää järjestää Euroopan parlamentin vaalit. Jos se niin ei tee, ja erosopimus ei ole ratifioitu 22.5. Eh, asti, niin jatkoaika päättyy 31.5. Tämä on nyt juridinen tilanne. Kolmanneksi olemme varmistaneet, ettei pidä keskustella Brexitistä joka toinen viikko. Ja olemme antaneet UKlle aikaa ja tilaa löytää tie pois tästä umpikujasta. Kun erosopimus on voimassa, komissio tekee mahdollisimman tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa, niin kuin tehtiin koko Brexit-neuvottelujen aikana. Täysi avoimuus neuvotteluissamme ja tiivis ja tehokas tiimityö Brexit-ohjelman kanssa oli vahvuutemme Brexit-neuvotteluissa ja haluan jatkaa tätä hyvää käytäntöä, kun pannaan täytäntöön erosopimus aina kun päätöksiä pitää tehdä niin sanotussa yhteiskomiteassa, komitio, komit, komissio ottaa parlamentin tiivisti mukaan ja ottaa huomioon kantanne. Kiinnitämme nyt paljon huomiota myös parlamentin alahuoneeseen jo tehtiin monta kuukautta, mutta haluan sanoa tämän selvästi, että tulee Brexittiin. Mistään ei voida päättää tämän talon kantaa vastaan. Tämä on Euroopan demokratian talo mistään ei voida päättää Brexit-asioissa ilman, että otetaan täysimääräisesti huomioon Euroopan parlamentin kanta. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, 31. lokakuuta on tuo uusi määräpäivä, määräaika UK erolle. Tai jos brittiparlamentti ei ratifioinut mennessä, niin syntyisi kova Brexit, jonka kaikki haluamme välttää. Tietysti Iso-Britannia voi myös päättää vetää pois tämän ero hakemuksessa. Tuomioistuin teki tämän selväksi, mutta tämä ei ole minun hypoteesini. Niin kuin myöskään työskentelyhypoteesi ei ole se, että 31. lokakuuta jälkeen pidennettäisiin tuota määräaikaa. Se ei ole nyt tämä olettamukseni. Enkä pidä ylipäänsä tuosta päivämäärästä 31. lokakuuta. 31. lokakuuta on viimeinen työpäiväni komission puheenjohtajana. Ja no, 31. lokakuuta ei voida pitää mitään yöistuntoa, koska puolilta öin minä poistuisin salista ja Donald Tusk voisi siis sitten jäädä paikan päälle vielä. Olen komission puheenjohtaja. Suomeksi tullut, koska haluan niin olla A ja B, koska eurooppalaiset jutut, niitä halusin nopeuttaa. Olisi ollut minusta parempi, että sosiaalista Eurooppaa edistettäisiin. Olemme edistyneet, mutta me tarpeeksi pitkälle, koska tarvittava emu-reformi. Halusin tulla sen päätöksen. Olisin mielelläni saanut sen, että 21-28 MFF-kysymykset oltaisiin voitu sopia. Enkä haluaisi, että on niin, että monet tutkijat, monet nuoret, Erasmus-opiskelijat ja muut kärsivät Brexit-tarinasta. He ovat ansainneet parempaa. Meidän pitää huoli. Meidän pitää pitää huoli siitä, ettemme anna heidän kärsiä, etteivät he etänny Euroopasta entisestään. No mitä tietää, iso tulee nyt sitten kulkemaan jatkossa? No tämän vastauksen mitä tulla Lontoosta, mitä pikemmin sitä parempi. Minusta on erittäin hyvä, että hallitus ja oppositio nyt keskustelevat toistensa kanssa. Tämä on meistä edistystä. Ja brittikontekstissa tämä on edistystä. Se ei ole kuitenkaan normaalia, että nämä kantavat voimat näin myöhään löytävät toisensa. Tämä ei ole normaalia. Sen takia on nyt hyvä, että keskusteluja viimeinkin käydään. Milloin britit sitten EUn jättävät? No, tämä on teidän käsissänne. Miten britit EUn jättävät? No, marraskuussa 2018 tästä keskusteltiin brittihallituksen kanssa ja sovittiin nämä neuvottelutulokset marraskuulta 2018 pätevät vastedeskin. Mitä neuvotteluja ei käydä nyt enää tuosta erosopimuksesta. Vain tuosta poliittisesta julkilausumasta voidaan puhua, jos näin toivotaan. Puhemies, arvoisat edustajat, Brexit ei ole EUn tulevaisuus, unionin tulevaisuus eh, jatkuu Brexitin jälkeenkin. Brexit ei saa meidän työskentelyämme jumiuttaa tästä syystä. Neuvosto sopi kahdesta periaatteesta ensinnäkin. Niin kauan kuin Iso-Britannia on EUn jäsen, teemme rakentavaa yhteistyötä, joka on vastuullista myös. Tämä on periaate, joka on perussopimuksesta otettu ja sitä pitää kunnioittaa. me kunnioitamme ja meitä on myös pyydetty olemaan vastuullisia tässä yhteistyössä. Toiseksi ei ole mitään toisen luokan jäsenvaltioita, mutta jos jäsenvaltio haluaa erota EU-sta, 27 muuta jäsenvaltiota, niillä pitää olla oikeus kokoontua erikseen ja käydä läpi näitä tulevia kysymyksiä. Tämä ei ole mikään uutuus. Joulukuussa 97 neuvoston puheenjohtajana perusti euroryhmän. Britit vastustivat tanskalaiset, ruotsalaiset ja muutamat muut myös euroryhmässä tapaavat ne, joita asia koskettaa. Ja näin oli oikeus kokousta muista erillään. Näin kävikin ja tulokset olivat hyvät mutta EUlla on edessään strategisia haasteita, joihin se pitää vastata. Ensinnäkin Sibi, Sibi, Sibiussa toukokuussa puhumme strategisista suuntaviivoista EUlle tuleville vuosille ja sitten on seuraava monivuotinen rahoituskehys tai budjetti, josta pitää päättää periaatetasolla lokakuussa. Sitten pitää valita tulevat EU-johtajat, Euroopan parlamentin johtaja, puhemies. No, nämä ovat suurimmat vaalit Intian vaalien jälkeen. Sitten valita komission puheenjohtaja. Euroopan neuvoston pitää nimittää uusi puheenjohtaja. Unnin tulevaisuus määrittää paikkamme maailmassa – Kyse on kauppasopimuksistamme, suhteistamme kansainvälisiin soveliin, erityisesti Kiinaan. Sen kanssa viime viikolla järjestimme erittäin rakentavan huippukokouksen ensi kesäkuussa Osakassa. Keskustelemme erityisesti maailmankaupan tulevaisuudesta. Kaikki tämä on tärkeää, tärkeämpää kuin nämä harhapolut, jotka liittyvät Brexitiin. Eurooppa tulee jatkamaan. Kiitos. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan muistuttaa kollegoita siitä, että neuvoston kokouksessa peräänkuuluttiin parlamentin arvokkuutta ja korostin sitä roolia, joka meidän parlamentillamme on sen rooli ei ole turha ja neuvoston pitää muistaa parlamentin rooli. Ja tämä on meille tärkeä prioriteetti ja varmasti puhun kaikkien kollegoiden nimissä. Sopimuksen mukaan olemme tärkein toimielin ja odotamme, että kaikki 28 jäsenvaltiota meitä myös kunnioittaa. Seuraavaksi EPPn puhuja González Pons. Haluan puhua siitä tuskasta, jota eilen koin, kun näin, kun Notre Dame-katedraali paloi. Silloin tuntui, että me kaikki olemme ranskalaisia, olemme yhtä kauhuissamme kaikki, yhtä kauhuissamme ja haluamme kaikki olla mukana katedraalin rakentamisessa. Ei riitä, että itkemme yhdessä, vaan täytyy mennä yhdessä eteenpäin. Ja eilinen Notre Damen palo tekee meistä entistä eurooppalaisia. Siksi siis, että emme itke yhdessä, vaan koska rakennamme katedraalin uudelleen yhdessä. Tarvitaan rahoitustukea, käsityöläisten tukea, kaikkea sitä tukea, jota tarvitaan katedraalin uudelleen rakentamiseen, niin kuin aikaisemminkin on tehty. Kaikkien pitää vetää tässä yhtäköyttä. Notre Damen palo muistuttaa, että me eurooppalaiset emme koskaan ole yksin. Me vastaamme tulipaloon, egoismiin, tuhoon, köyhyyteen. Kun viime yönä näin katedraalin palavan, jälleen kerran pohdin, miksi britit haluavat lähteä Euroopasta. Eurooppa on yhteisöjen ja arvojen alue. Jos et pidä siitä, yritä korjata sitä, mutta älä lähde sieltä pois, koska arvot ovat yhteiset kaikille. Niistä ei neuvotella. Olemme oppineet Brexitistä seuraavaa. Politiikassa ei voi luvata sellaista, mitä ei voi toteuttaa. Toiseksi politiikassa valheet eivät vie mihinkään. Ja kolmanneksi, taloudellinen egoismi ei voi rikkoa toimintaamme. Kukaan ei halua kovaa Brexitiä. Minusta Eurooppa ei ole kokonainen ilman UKta. Ja pitää löytää sellainen ratkaisu, jossa kansa voi käyttää ääntään. Jos puhumme vielä tulipalosta, niin nyt Näyttää todella siltä, että puhumme liikaa Brexitistä, liian vähän kaikesta muusta. Tässä brittipolitiikot ovat olleet aika pinnallisia. Ja tämä Notre Damein liittyvä tuska tekee minusta eurooppalaisen. Seuraavaksi jäsen d ryhmästä Udo Bulman. Hyvät kollegat, seisomme tänään yhtenäisinä, kun katsomme Pariisia. Notre Dame on meidän asiamme ja Pariisi et ole yksin. Ranska valtiona ei ole yksin. Tämä on meidän yhteinen eurooppalaisen solidaarisuuden osoitus. Ja tämän solidaarisuuden nimissä kiitän presidentti Tuskia, että te kannoitte vastuun myöntää Britannialle tämä pidennys, koska tekemällä näin vältitte sen romahduksen. Kuka olisi maksanut sen hinnan, jos todella oltaisiin sieltä jyrkänteen reunalta hypätty eivät ne, jotka ovat tehneet äh, valheellisia lupauksia äh, tai ne, jotka joutuvat luottamaan tässä äh, yhteen nivoutuneessa taloudessa, joka on yhteen nivoutuneempi todella kudelma, joka kaikki liittyy toinen toisiinsa. Tämä on väärin ja tämä vältettiin nyt. Juncker, Tusk ja Euroopan neuvosto kaikki vastuullisesti, vastuullisina päätöksentekijöinä tekivät vastuullisen päätöksen. Kiitän siitä. Kiitän Donald Tuskia myös siitä, mitä sanoitte jäsenvaltioiden oikeudesta niin kauan kuin ne ovat jäseniä. Ja tämä on yhä todempaa sen suhteen, että täälläkin on brittiedustaja. Tämä ei ole puoluepoliittinen asia, vaan asia, joka liittyy meidän vaalipiiriemme ja äänestäjiemme mm, siihen, että olemme vastuullisia heille. Me tietenkin tervehdimme kaikkia yhdistyneen kuningaskunnan jäseniä ja tietenkin heillä on samat oikeudet kuin kaikilla muilla ja velvollisuudet ja sitä Euroopan parlamentti suojelee joka tapauksessa ja kaikissa tilanteissa. Yeah. Olen vakuuttunut siitä, että myös toukokuun 23 päivän jälkeen UKssa käydään uutta keskustelua siitä, tulee Brexitin lopun alku. Olen tästä vakuuttunut, koska vihdoin ihmiset pääsevät ääneen yhdistyneessä kuningaskunnassa näistä asioista. Olemme tilanteessa, jossa parlamentti on jumissa. Minusta tällaisessa tilanteessa täytyy aina kääntyä ihmisten puoleen, jos selviää, mikä virheaskeleen hinta on. Täytyy kuulla, mitä mieltä he ovat. Take back the control. Tässä täytyy puhua ihmisien kanssa. Olen vakuuttunut, että tässä on kyse myös enem, enemmästä. Ei ole kyse vain Isosta Britanniasta, vaan, tai tässä ei ole kyse vain niistä, jotka haluavat pysyä EU:ssa, vaan tässä on kyse paljon enemmästä. Putineista, Steve Bannoneista, Salviineista, Trumpeista, jotka haluavat tuhota sen, mitä Robert Schuman ja Jean Monnet ovat rakentaneet, tai Willy Brandt ja Konrad Adenauer ovat rakentaneet. Siitä tässä on kyse. Ja siksi me puolustamme tätä Euroopan unionia, koska se vastaa oikealla tavalla suuriin tulevaisuuden kysymyksiin. Me olemme tähän valmiita ryhmässä. Näette Suomessa ja Ruotsissa, että me pidämme Eurooppaa yhdessä, kun oikeistoradikaalit radikaalit rummuttavat sitä vastaan. EPPn pitää myös osoittaa, mikä sen rooli on Andalusiassa, mikä sen rooli on Italian tulevissa aluevaaleissa, kun pyritään hajottamaan Euroopan. Sosiaalidemokraatit puolustavat Euroopan unionia ja vievät sitä kohti tulevaisuutta. Kiitos. Per il gruppo dei conservatori Seuraavaksi Kamal ECR-ryhmästä. Mr. President, when you... Puhemies, kun katsotaan eilisyön ja illan kuvien Notre palamasta, no näinä aikoina pitää laittaa politiikka sivuun. Oli missä vain, oli britti, eurooppalainen tai muualta maailmasta. Monet ihmiset olivat surullisia, kun näkivät nuo kuvat. Iloisesti 25 vuotta sitten vaimoni opiskeli Ranskassa ja hän työskenteli Pariisissa jonkin aikaa paikkaa ja hän kävi Notre Damessa. Se on ikoninen rakennus. Olemme siellä viime kuussa, otimme kuvia siitä, tämä toi hyviä muistoja mieleen. Ajatelkaa millainen ihmisiä tässä vuosien mitkaan, jotka ovat katsoneet tuota rakennusta ja sitten vieressä oli uskonto mikä tahansa. Se on Pariisin symboli, mutta myös Euroopan historian symboli, mutta myös koko maailman symboli. Tämä ei ole minun uskontokuntani rakennusta, silti jaan teidän monien tuskan tässä kamarissa tänään. Toivottavasti me kaikki voimme, Tulee olemme brittejä, eurooppalaisia tai muita, tulla yhteen, teemme oma osamme tuossa jälleenrakennuksessa. Moni toivoi, ettei keskustella käytäisi tänään tästä ja että UK olisi eronnut EUsta 29.3. tai jopa viime viikolla. Mutta meidän pitää nyt ottaa se vastaan, mitä elämä heittää eteen. Ja brittihallitus käsittelee kysymyksiä kyllä vielä ihan järjestyksenomaisesti ja EUsta erotaan niin pian kuin mahdollista, jotta britit ja eurooppalaiset voivat keskittyä tulevaisuuteen, tai niin kuin Jean-Claude Juncker sanoi, tähän myönteiseen agendaan. Kuitenkin olen ymmärtänyt, että kärsivällisyytenne on loppumassa ja että mietitte, mitä nyt on oikein tapahtumassa Westminsterissä, mutta EU-jäsenyys on ollut jakava aihe maassamme jo monta vuotta, ei vain minun puolueessani, mutta oppositiopuolueessa myös, ja näette nämä jakolinjat nyt. Tunnen mutta tiedän, että monet kysyvät, että miksi sitten eh, tämä keskustelu alkaa vasta nyt puolen välillä. Ja se vaikuttaa ehkä luonnolliselta tässä salissa, mutta näin ei Britannian parlamentaarisessa järjestelmässä toimita. Riittää, kun katsoo parlamentin maahuoneen toimintaa. Siellä kaksi puoluetta seisovat vastapäisellä puolella salia, eivätkä vierekkäin, niin kuin tässä parlamentissa. Yhdellä puolella istuu hallitus, toisella puolen oppositio. Ja tässä ei rakenneta koalitiota meillä Briteillä, vaan kyse on tällaisesta politiikan toisesta toiminnasta, joten nämä nykyneuvottelut ovat epämukavia molempien puolen edustajille, minulle myös. Joten artikla 50 jatko aika sovittiin viime viikon neuvostossa ei ole ehkä vastannut kaikkien toiveisiin, mutta se antaa meille lisää aikaa käydä läpi kaikkia vaihtoehtoja, kun etsitään läpimurtoa. Toivon, että kollegani Westminsterissä eivät tarvitse tähän liian paljon aikaa. Taloutemme, politiikkaamme, maamme tarvitsee varmuutta ja meidän pitää löytää ratkaisu nopeasti, jotta ei tarvitse osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin. Nyt on tullut aika olla lähden pragmaattinen. Nyt pitää saada tämä vietyä läpi. Ja herra Tusk, kiitos, että teillä on rakentava lähestymistapa viime viikolla suhteessa siihen, mitä sanoitte. No, se, mitä sanoitte ennen neuvoston kokousta, oli oikea, mutta tässä ei pitäisi nöyryyttää ketään haluamme pysyä ystävinä jatkossakin. Näin ollen tarvitaan tulevaa kumppanuutta, joka myös kestää ajan hampaan. Puheenjohtaja Britannia on ollut hankalassa asemassa aikaisemminkin maana, mutta meillä on mainitsevaisenta viemään asiat läpi ja tämä ei tule olemaan erilaista tällä kertaa. Mietinpä vain kollegat, josko voisi sanoa loppuun vielä henkilökohtaisen asian. Tämä on ehkä viimeinen puheeni tältä paikalta tässä salissa. Olen ollut täällä 14 vuotta lähes tulkoon. Haluaisin vain sanoa, että olemme sitten olleet eri mieltä tai samaa mieltä, valitaan teidät uudelleen tai siirryttävä sitten uusiin haasteisiin. Haluaisin kiittää teitä kaikkia palveluksestanne. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että olitte osa tätä loistavaa kokemusta. Toivotan teille kaikkia hyvää tulevaisuutta varten. Kiitos. Thank you, Mr. Kamal. Kiitos, edustaja Kamal. Seuraavaksi ALDE-ryhmän Kiefer Hofstad. Kiitos ensinnäkin niin kuin kollegat ja presidentti Tusk ja puheenjohtaja Juncker. Haluan ilmaista tuskani eilisiltaisen Pariisin suurpalon vuoksi, mutta me varmasti uudelle, uudelleen synnytämme Notre Damen Pariisissa ja varmasti siitä tulee vielä kauniimpi kuin menneisyydessä. Pariisin Notre Dame, se on Ranskan ja Euroopan Notre Dame. Puhemies Ratusk, tiedän, että tämä parlamentti, sillä ei ole sananvaltaa päätöksessä, jonka olette tehneet keskiviikkona. Kuitenkin haluan varoittaa teitä yhdestä asiasta, nimittäin niistä päätöksen seuraamuksista viime viikolta. Tähän mennessä olemme pysyneet yhtenäisenä Euroopan unionissa 27 jäsenvaltion piirissä, mutta yhtenäisenä myös kolmen toimielimen välillä, parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Yhtenäisyys liittyy pääneuvottelijaamme Michel Barnierin, jota haluan kiittää erinomaisesta työstä, hyvät kollegat. Tämä yhtenäisyys on mielestäni, herra Tusk, rehellisesti sanottuna Äh, nyt riskialttiina. Sen sijaan, että lähetetään me takaisin Lontooseen ilman pidennystä tai lyhyen pidennyksen kerran muutamien päivien, ehkä viikon, annetaan hänelle kuusi kuukautta. Kuusi kuukautta on sellainen aika, kaikki tietävät, että 31.10. on aivan liian pian, että todella voidaan perustavanlaatuisesti uudelleen harkita brexittiä tai saada aikaan jotain todellista toimenpidettä tämän päätöksen äh, seuraamuksena en mene niin pitkälle kuin herra Corbett, että kutsuisin tätä roskaksi, koska hän, hän kutsuu kaikkea roskaksi, mitä parlamentissa on. Mutta minä pelkään, että tämä pitkittää sitä epävarmuutta. Pelkään, että se pitkittää myös äh, päättämättömyyttä ja että se tuo Brexit-sotkun Euroopan unioniin ja vielä lisäksi myrkyttää tulevat Eurooppa-vaalit. Lisäksi pelkoni on se, että tästä parlamentista, en tiedä sanotteko te tätä muilla kielillä, mutta me sanomme, että se on vähän niin kuin tällainen kyyhkyslakka, että britit lentävät sisään, lentävät ulos ja samaan aikaan odotetaan siellä sivupenkeillä sitten 14 uutta jäsenvaltiota. banksi maalasikin Westministerin talosta karikatyyrin, se oli apinatalo. Ja nyt voitaisiin ehkä tästäkin Strasbourgin täysistuntosalista tehdä karikatyyri, se olisi kuin kyyhkyslakka. Ja minun pelkoni on se, että tämä päätös, se paine, saada aikaan puolueiden välinen sopimus, se mistä Kamal puhui, häviää. Että molemmat osapuolet, konservatiivit ja työväenpuolue, odottavat kellon tikittävän ja alahuonehan päättikin, että nyt lähdetään lomille. Ja en koskaan ajatellut sanovani tätä ikinä elämässäni täällä parlamentissa, mutta ehkä ainoa talo, mikä ainoa, kuka, kuka meidät voi pelastaa, on Nigel Farage. Miksi? Sen vuoksi, kuten tulette kuulemaan, hän kampanjoi nyt jo. Hän nyt jo uuden Brexit-puolueen kanssa saavuttaa menestystä ja Labour ja konservatiivit ne tullaan pyyhkimään pois Euroopan puoluekartalta. Minun neuvoni, herra Corbett, teille on, että jos te ette ole tyhmiä puolueita, teette nyt puolueiden välisen allianssin tulevina päivinä, jotta tällaista katastrofia ei tule tapahtumaan. Herra Tusk, nyt päätöksen jälkimainingeissa toistitte tämän hetki sitten, voimme välttää sen, että e- britit lähtevät EUsta. Minähän vastustan sitä tietenkin, mutta ei se ole meidän päätöksimme vaan britti kansalaisten päätös. Pelkoni on, että sen sijaan, että Brexit tappaisi UK, niin se tappaa Euroopan unionin. Meillä menee vuosikausia neuvotteluihin brittijohtajien kanssa, kuten Johnson tai Corbyn, jotka inhoavat Eurooppaa sydämessään. Ja nythän me tarvitsemme kaiken energiamme. Meidän on pantava kaikki energiamme Euroopan unionin uusiutumiseen, sen uusimiseen ja uudistamiseen. Ja näin teidän pitäisi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana, presidenttiä sanoa. Mielestäni tämä henki puuttui viime viikon keskiviikon kokouksesta. Kiitän. Thank you. Madam Kiitos. Seuraavaksi Zimmer, kaksi minuuttia. Hyvät näistä herrat, hyvä puhemies, hyvät kollegat. On hetkiä, jolloin pitäisi vaalikampanjan ristiriidat keskeyttää. Ja Pariisin eilinen palo osoitti, kuinka haavoittuvainen Eurooppa ja maailma on, kulttuuri, historia ja tulevaisuutemmekin ovat. Ja tässä on kyse enemmästä kuin siitä, mistä täällä puhumme. Notre Dame on Euroopan, Ranskan ja maailman symboli. Itä-Saksassa vuosia sitten, 45 vuotta sitten, päätin opiskella Ranskaa. En tiennyt pääsenkö koskaan Pariisin katsomaan Notre Damea, mutta tämä on minulle shokki ja haluaisin täällä parlamentissa, riippumatta poliittisista ryhmistä, haluan sanoa ranskalaiskollegoille, että olemme rinnallanne ja vaadimme sitä, että tiedostamme tämän haavoittuvaisuuden, jossa myös EU on. Tämä liittyy siihen, mistä me nyt keskustelemme. En mitenkään ole innoissani enkä hyväksy viime viikkoista tulosta. Minusta tämä on fataali tulos. Olen sitä mieltä, että joko saamme päätöksen äh, siitä eroako UK vai ei, se, että tässä jälleen annetaan pidennystä kuusi kuukautta, niin äh, tässä jälleen pelissä on sitten demokraattinen periaate EUn tai Euroopan vaalit. Vaalien jälkeen alkaa kesätauko, kesän jälkeen parlamentti alkaa jälleen kokoontua. Haluamme tietysti antaa sitten tuolloin mahdolliselle britti kollegoille täydet oikeudet. Pitääkö meillä sitten olla jonkinlainen B-suunnitelma, pitääkö valiokuntien kokoonpano laskea kahteen otteeseen, varautua siihen, että britit sitten lähtevät. Tämä muuttaa ryhmien kokoonpanoa. Oletteko ajatelleet tätä? Oletteko ajatelleet sitä, miten ihmisiä pitäisi innostaa lähtemään vaaliuurnille? Saadaanko ihmiset mukaan eri maissa, jos tiedämme, että tästä tulee sirkus? Eli olisi pitänyt tehdä päätös saman tien tai sitten antaa pidennystä koko viideksi vuodeksi koko vaalikaudelle, ensi vaalikaudelle. Kiitoksia. Scott Cage on puolitoista minuuttia. Easter. Kiitos puhemies. Pääsiäinen on tuloillaan meille täällä. Minä ja miljoonat muut britit emme voisi olla enemmän iloissaan tästä. Minulle on ihastuttavaa. Minulle on täysin ihastuttavaa nyt saada vielä loppuun tämä mandati, jonka sain Englannista vuonna 2014. Ja minusta on myös hienoa, että UK järjestää eurovaalit toukokuussa ja vihreät käyttävät nämä demokraattiset ja suhteelliset vaalit hyväkseen. Julistetaan EUn arvoja tämän myötä. Me haluamme saada liikekannalle ja jopa myöntäisimmät voimat osassamme. ja tulemme puolustamaan reilumpaa, vihreämpää ja demokraattisempaa EUta. Haluaisin kiittää neuvostoa, erityisesti puheenjohtaja Tuskia siitä, että saimme nyt tilaa hengittää. Voimme uudelleen pohtia tätä äänestystä eh, tulosta, joka liittyy sen terveyden. Euroopan rakentaminen on koskaan helppo, Hän on näyttänyt perustajaisien vision, jotka hankalina aikoina eh, kuitenkin saivat vietyä läpi asioita ja tukivat eh, ihmisiä maita, joilla oli hankaluuksia. Vihreänä meppinä olen aina suhtautunut kriittisesti Brexitin, mutta meidän pitää myös suhtautua kriittisesti Brexitin syihin meidän pitää puuttua näihin ongelmiin, jotka johtavat voimattuuden tunteeseen, vieraantumiseen. Tämän myötä monet kansalaiset äänestivät eron puolesta vuonna 2016, joten toivotan kollegoille hyvää vaalikampanjaa. Nyt lähetetään toivon viesti positiivisesta muutoksesta, joka Euroopan parlamentti voi tuoda heidän elämäänsä vastustelkaamme äärioikeiston seireen kutsua. He vain pyrkivät pelkoja ja vihaa lietsomaan. Britanniassa voimakas EU-myönteinen äänivyöry tulee viemään läpi. näin kansalaiset voidaan alkuttaa sitä, että paras tulevaisuutemme on osa Eurooppa, osana eurooppalaista perhettä. Mr. Farage. Farage, viisi minuuttia. Good morning. Well, I... Kiitos ja hyvää huomenta. 20 vuotta olen yrittänyt päästä tästä työstä ja luulin jo onnistuneeni. No, pikkuista en sitten ymmärtänyt, mitä Britin poliittinen luokka tekee. Eli olen tulossa takaisin, se on viestini. Moni moni meistä on tulossa takaisin, koska Verhofstadt on oikeassa. Kyllä näin sanoin, ensimmäistä kertaa ikinä. Olet aivan oikeassa. Brexit-puolue tulee tässä äh, todella äh, onnistumaan, jos Main puolue ja oppositio Corbyn liittyvät yhteen ja sopivat äh, pysyvästä tulliliitosta ja yhtenäismarkkinoiden jäsenyydestä. Jos näin tapahtuu, niin Brexit-puolue ei voita Euroopan vaaleja, mutta se voittaa kyllä yleiset vaalit meillä, koska silloin petos on niin täydellinen, että en usko, että näin tulee tapahtumaan. 15 vuotta ryhmän johtajana olen ollut kymmenissä Eurooppa-huippukokouksissa ja nähnyt konflikteja kansallisvaltioiden välillä ja Euroopan unionin toimielinten välillä, oli se sitten itävaltalaiset, irlantilaiset, unkarilaiset tai jopa kreikkalaiset. Ja yksi kultainen sääntö on olemassa aina, ja se on se, että Bryssel voittaa. Brysselin valta ja voima voittaa aina, mutta en ole koskaan ollut Euroopan huippukokouksessa, joka oli samallan kaltainen kuin viime viikolla. Toiseen kertaan kahden viikon aikana brittipääministeri tulee sinne ja anelee, anelee ja pyytää pidennystä artikla 50. Se oli nöyryyttävää, ei pelkästään olla Brysselissä, mutta se oli äh, nöyryttävä koko kansallemme, Commonwealth, Amerikka, kaikki ne maat, jotka pitävät meistä, uskovat edelleen, että me olemme mahtava valtio ja kuitenkin olemme uponneet tällaiseen tilaan. Pääministeri, joka lupasi, että lähdemme 29.3., sanoi, että no me voisimme lähteä ehkä 12. huhtikuuta, että me varmasti jätämme sitten 36 ja nyt meille kerrotaan, että se onkin 31. lokakuuta Halloweenin trick, äh, karkki vai kepponen siis. Herra Juncker, toivon, että lähdemme samaan aikaan yhdessä sinä päivänä, mutta jos se tosiaan jää tämän kamalan pääministerin käsiin ja meidän poliitikkojen käsiin parlamentissa, niin ei se tule tapahtumaan. Menneisyydessä tiedän, että olen aina kritisoinut valtaa ilman vastuullisuutta Brysselin byrokraattien käsissä, mutta kerrankin on sanottava, että tämä ei ole teidän syynne tämä viesti. Teidän kantanne on ollut alusta pitäen aivan selvä. Tämä on brittipolitiikan syy, tämä koko sotku. He ovat julistuksissaan ilmoittaneet, että Brexit tulee tapahtumaan. He ovat allekirjoittaneet artiklan 50 ja sanoneet, että me lähdemme diilillä tai ilman. Ja tässä se petos on tapahtunut. Ja minä jaan kyllä jäsenten kanssa suurta surua siitä, että eilen Notre Dame paloi. Kaunista on menetetty, mutta menetämme myös yhdistyneessä kuningaskunnassa jotain hyvin eh, vitalia. Times eilen kirjoitti siitä hyvin. Britannian demokratia 29.3.2019 eh, surullisena todetaan, että demokratia kuoli kello 11 illalla 29.3. nukkuessaan ja syyllisiä ei ole saatu vielä oikeuden eteen. Demokratiakampanja kampanjoi oikeusvaltion puolesta, ihmisoikeuksien puolesta ja aina, aina puolsi enemmistöä päätöksissään. Häntä tullaan kaipaamaan. Ähm, mitä tapahtuu brittipolitiikassa? Äh, kysymys ei ole pelkästään Brexitistä ei siitä, että me lähdemme Euroopan unionista, vaan kysymys on siitä, minkälainen maa me olemme. Meillä on vanhin ja pisimpään vallassa ollut parlamentti, parlamenttien äiti. Me olemme tätä kansallisvaltiodemokratian aatetta puoltaneet vuosisatoja myös täällä Euroopassa. Ja minusta tuntuu joidenkin piirissä, että ihmiset eivät enää usko, mutta toiset ovat todella vihoissaan. Ja meidän täytyisi saada rauhanomainen poliittinen vallankumous tapahtumaan. Meidän täytyy saada tämä kaksipuoluejärjestelmä pois, koska se on nyt pettänyt meidät kaikki ja te varmasti kaikki tulette yllättymään kovasti, mitä tulee tapahtumaan 23. toukokuuta. Se on uusi tulevaisuus Britannian demokratialle ja hyväntä ihminen sitä kyllä tarvitaan. Kiitos. Colleagues, we are. Kollegat, olen saanut sinisen kortin pyyntöjä, mutta emme anna niitä silloin, kun puolueen puheenjohtajat puhuvat. Batsen kolme minuuttia. Jos vuoden 2016 kansan äänestyksen tulosta olisi kunnioitettu, Britannia olisi eronnut ajat sitten – 17,4 miljoonan ihmisen demokraattista ääntä tässä petetään kyynisesti. Ja Euroopan parlamentin vaaleissa tämä kysymys tulee jälleen esille. Sanovatpa poliittiset puolueet mitä tahansa. Äänestyksessä tulee olevan kyse siitä, jäämmekö eu vai lähdemmekö sieltä. Jäävien olisi syytä äänestää liberaaleja he edesajavat sitä, että he jäävät. Ja lähtiöiden pitää sitä jykypiä, joka edistää lähtemistä. Se, että äänestää konservatiiveja tai työväenpuoluetta, silloin hukkaa äänensä, koska heillä ei ole selkeä kantaa asiasta. Jykipin politiikka on selkeää, suoraviivaista ja siinä edistetään ehdoitta tapahtuvaa eroamista. Tässä kuitenkin ihmiset jakautuvat kahteen leiriin, ei pelkästään UKssa, vaan kautta Euroopan. Yhteen ryhmään kuuluvat ne, jotka sallivat sen, että vierasvalta, eli EU hallitsee heitä. Ja toisessa ryhmässä taas äänestetään sitä vastaan, että EU-integraatio jatkuu. Ja he haluavat palauttaa kansallisvaltioille valtaa. Toinen äänestää riippumattomuuden puolesta, toinen taas alamaisuuden puolesta. Brittejä tulee edelleen ja suurin Briteistä äänestää sen puolesta, että saadaan itsenäisyys takaisin, että taloutta toteutetaan heidän etujensa mukaisesti. He äänestävät sen puolesta, että ei ole enää hallitsematonta massa maahanmuuttoa. He haluavat puolustaa sellaisia puolueita, jotka edesauttavat heidän kulttuuriaan. UKssa voidaan yksinkertaisesti äänestää puolesta tai vastaan. UKIP ajoi kansanäänestystä aivan ensimmäisenä UKIP jatkossakin taistelee sen puolesta, että Brexit toteutuu. 23.5. valittavat UKIP-jäsenet edelleen jatkavat taistelua sen eteen, että UK vapautuu EUsta. Ja tuolloin me lähetämme selkeän viestin kuningattaren hallitukselle – UKIP ei ainoastaan kampanjoi Brexitin puolesta, vaan me todella haluamme sen myös toteutuvan. Jos äänestää UKIPia, äänestää aina sen puolesta, että lähdemme EU-sta ja brittien pitäisi meitä äänestää 23.5. For one minute, Mr. Ujadowski. Seuraavaksi Ujadowski. Widok e, płonącej katedry... Puhemies, kollegat, Notre Damen katedraali lie, ilmiliekeissä oli dramaattinen näky. Toisaalta olemme osoittaneet, että haluamme elää yhtenä yhteisönä, kuten Oteka Gasset sanoi, dramaattisina hetkinä halu elää korostuu. Haluaisin kiittää neuvostoa siitä, että jatkoaika tuolla määräajalle. Katastrofia on nyt vältetty vain ne, jotka haluavat Iso-Britannialle EUlle pahaa, saattavat olla tyytymättömiä. En ole yllättynyt siitä, mitä edustaja Farage sanoi, mutta olen yllättynyt siitä, mitä herra Verhofstadt sanoi. Vaikuttaa siltä, että hän haluaa potkaista Britannian pois. Federalistit ja populistit vaikuttavat vetävän yhtä köyttä. Tämä ei ole ensimmäistä kertaa tarvitaan nyt kuitenkin luottamusta, pragmatismia ja yhteistyötä ja uskon, että tulevalla kaudella jätämme tämän taakse. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Brock, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä komission ja puheenjohtajat, kollegat. Onko tilanne uusi lokakuussa vai kenties samassa tilanteessa kuin tällä hetkellä, koska mitä ratkaisuja ei ole löydetty? Toivottavasti Corbyn ja May tekevät sopimuksen – ainakin tähän pitäisi pyrkiä alahuoneessa. Rat- jonkinlainen rakentava ratkaisu lähteä vai jäädä. Ja pyr- pitäisi pyrkiä välttämään kovaa Brexitiä, lopettamaan tämä peli. Meidän pitää pystyä toimimaan, että pystymme vastaamaan tulevaisuuden suuriin haasteisiin. Maahanmuutto, kauppasodat, turvallisuus Ilmastonmuutoskysymykset esimerkiksi ovat tällaisia. Pitää tehdä selväksi se, että Euroopan unioni on ainut sellainen voima, joka yhdessä voi toimia Trumpia ja Putineita vastaan ja pelastaa Euroopan, viedä sitä eteenpäin. Ja se voi olla yhtenäinen voima eikä jakautua kansallismielisen toimintaan. Eurooppa edes ajaa yhteisvastuuta taloudellista menestystä, inhimillisyyttä. Ja tähän on täällä onnistut, tämä on onnistunut täällä oikein hyvin tähän asti. Olen ollut täällä 39 vuotta ja haluaisin todeta, että Eurooppa on ollut menestys. Kun minusta tuli tämän talon jäsen, Olemme tulliliitossa, joka ei toiminut kunnolla. Nyt meillä on 28 jäsenvaltiota. Meillä on sananvalta aivan eri tavalla kuin ennen. Meidän täytyy kantaa kunnialla kaikki tämä voima, jota olemme saaneet. Ja Notre Dame, se on muutakin kuin kaunis rakennus. Se on henkisen ja kristillisen Euroopan rakennus, joka kuuluu Euroopalle. Ja muistan vielä ne kuvat, kun Mitterrand piti yhdessä Ikkevän koolin kanssa siellä juhlatilaisuuksia. Meillä on pitkä historia. Älkäämme tuhotko tätä Eurooppaa. Mitterrand on sanonut, että nationalismi merkitsee sotaa. Tätä emme saa koskaan unohtaa. Danke sehr, Herr Brock, sanoo puhemies. Tämä on teidän viimeinen puheenne tässä parlamentissa. Olette tehneet meille suuren palveluksen. Toivottavasti ette täysin kuitenkaan jatkossa unohda eurooppalaista politiikkaa, vaikka katsottekin sitä ehkä hieman kauempaa. Mutta kiitoksia. Aplodit teille. It's one of those emotional mornings. Onpa tunteellinen aamu, herra Brock. Toivottavasti tämä kollegoiden tuki on teille arvokasta. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia Corbett. Minä liityn myös niihin, jotka kommentoivat Notre Damen paloa ja kuten te sanoitte, tusk, jaamme Ranskan kansan tuskan meitä sitoo yhteen enemmänkin kuin sopimukset. Ja tämä on aivan totta ja siksi olin niin järkyttynyt, kun sanoitte tämän, että herra Farage, joka ei enää ole täällä niin kuin tavallista, hän huusi siinä kohtaa roskaa. Minusta tämä kuvaa hyvin tuon puolen asenteita täällä talossa, mutta hehän ovat menneisyyden ääniä britti-ihmiset ovat alkaneet nähdä nyt niiden valheiden läpi, joita he ovat kertoneet vuosikausia, näkemään niiden valheiden läpi, joita Brexitistä on sanottu. Meillähän sanottiin, että se tulee olemaan helppoa. No kuulkaa, kyllä se aika monimutkaiselta vaikuttaa, että säästetään paljon rahoja, se menee kaikki kansanterveydenhuoltoon, mutta nythän se tulee maksamaan omaisuuksia, ja että uusia kauppasuhteita solmitaan mm, uusien valtioiden kanssa, menetettyjen kanssa, mutta mehän menetämme nyt kaikki ne kauppasopimukset, joita meillä on Euroopan unionin kautta, jos Brexit toteutuu. Brittikansa alkaa näkemään näiden valheiden läpi ja siksi he pelkäävät niin kovasti sitä, että uusi kansanäänestys järjestettäisiin, koska he tietää, tietävät, mikä vastaus olisi, jos me uusi kansanäänestys järjestettäisiin. Ja siksi konservatiivit pelkäävät Euroopan vaaleja, koska he tietävät, että heidät lyötäisiin näissä vaaleissa. Olen vähän yllättynyt siitä, että Verhofstadt ja muutamat muut ovat myös peloissaan näistä vaaleista. Ei ole syytä pelkoon. Suurin osa jäsenistä, jotka tulisivat tälle, eivät olisi tuon puolen puolueiden edustajia. Ja joka tapauksessa, joka tapauksessa Brexit Euroopan unioni menettää ensimmäistä kertaa historiassaan jäsenen, sen seuraamukset ovat paljon merkittävämpiä kuin se epämukavuus, että joku toinen eh, ryhmä saa vähän enemmän tai vähän vähemmän jäseniä. Kuulkaa nyt mittasuhteet kuntoon. Tätä pidennystä, kuten herra Tusk sanoi, täytyy käyttää kunnolla. Minä en kyllä odota suuria näiden mm, poliitikkojen äh, taholta, mutta se antaa meille aikaa kuitenkin palata kansan pariin ja saamme lopetettua tämän kamalan sotkun, mihin olemme itsemme saaneet. Kiitos. Mr. Nicholson.